Saman hiukan muovia. Tämä olisi väärin. Olisi väärin pitää keskittyä siihen, mikä voidaan korvata ja sellaiseen, eh, jolle on olemassa asianmukaiset vaihtoehdot. Se pitää tehdä. Kiitos. Ja nyt edustaja Andrieu, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää rouva Fredrik Riisiä erinomaisesta mietinnöstä. Nyt on kiire planeettamme me vaarassa. Me tiedämme kaikki sen täälläkin. Me olemme luoneet seitsemännen mantereen muovista kolme kertaa sen verran, kun on Ranskan pinta-ala. Meidän täytyy nyt yhdessä miettiä kokonaan uutta tuotantomallia. On kyse ekosysteemin tulevaisuudesta, monimuotoisuudesta ja jopa ihmislajin tulevaisuudesta. Meidän täytyy merkittävästi vähentää muovin käyttö Euroopassa ja noudattaa kiertotalouden periaatetta. Kuten täällä on todettu, meidän täytyy nopeasti päästä eroon tästä uusliberaalista logiikasta, joka haluaa lisää kulutusta, ja joka on nyt tappamassa planeettamme ja vie lapsiltamme tulevaisuuden. Ja meidän täytyy olla johdonmukaisia itsemme kanssa. Tänään me hyväksymme tekstin, joka liittyy muovivaikutuksen ympäristöön. Ja sitten samaan aikaan me käytämme edelleen täällä tässä parlamentissakin pillejä ja pulloja, jotka ovat muovista. Meidän täytyy täällä olla esimerkkinä luopua näistä tuotteista myös tässä toimielimessä. Kiitos. Ja nyt edustaja Suitsa, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos. Me elämme luonnossa ja ympäristössä, joka on muovia, ja kuka voi kiistää sitä. Me olemme tuottaneet kahdeksan miljardia tonnia muovia 65 vuoden aikana ja olemme tuottaneet myöskin 60 miljoonaa tonnia jätteitä. Meidän on todella mietittävä hyvin tarkkaan tätä. Sanoin, että oli hyvä, että käytiin kolmekantaneuvottelut ja toivon, että saamme asiavietoja päätökseen menestyksekällä äänestyksellä parlamentissa. Meidän pitää päästä eroon muovista, joka pitkälti on sellaista, että se on kertakäyttöistä, joten toivon, että löydämme Ja Vaihtoehdot ovat tärkeitä. Kun on vaihtoehtoja, silloin täytyy korvata niillä muovi. Meidän siis täytyy luoda uusia työpaikkoja innovaatioilla ja myöskin mahdollistaa uusia tuotteita markkinoille. Tuen tätä aloitetta voimakkaasti ja tuen tätä mietintöä ja toivon, että tämä pannaan toimimaan pikaisesti kansallisessa lainsäädännössä. Kiitos. Ja kiitos vuorossa nyt myöskin edustaja Hansen. Mikrofoni. Kiitoksia paljon puhemies. Mikrofoni. Yes, please turn your mic. Niin, laittakaa mikrofoni päälle. Onko se nyt päällä? Kiitos puhemies kulutusyhteiskunta on yhteiskunta, jossa muovi on itsestäänselvyys. Kuitenkin joskus täytyy muuttaa tottumuksia. Siksi on aivan oikein tulevaisuudessa muovituotteet, joille on vaihtoehtoja kielletään. Mitä jäsenvaltioiden vastuuseen tulee, olisin enemmän halunnut kunnianhimoa tässä. Muovin vähentämiskiintiö, jota on vaadittu, kuuluisi myöskin asiaan, myöskin pakkauksen kohdalla toteuttaa. Nyt on hukatyötäkin mahdollisuuksia. Minusta tuli isä muutamia kuukausia sitten. Nyt hyvällä omalla tunnolla toivon voivani sanoa, että teen varmistan, että palataan niille kelpaa myöskin lapseni kannalta. Muovipakkausten kieltäminen ja kertakaikkisen muovin kieltäminen on ensimmäinen askel kohti parempaa tulevaisuutta tässä suhteessa. Kiitos ja onnittelut pikkupojasta. Aloitan nyt menettelyn ilman puhujalistaa, jossa jokaisella on yhden minuutin puheaika. Ja jos kaikki noudattavat sitä, kaikki saavat myöskin puhua. Aloitan edustaja Metsolalla, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Me olemme ensimmäinen sukupolvi, poliitikkojen sukupolvi, jotka ymmärtävät, minkälaista vahinkoa on tehty ympäristölle kertakäyttömuovilla. Me olemme viimeinen sukupolvi, joka vielä voi tehdä asialle jotakin. 75 prosenttia tästä muovista päätyy meriin. Minä tulen Maltalta, Goson saarelta. Nämä saaret, Malta ja Gos, ovat keskellä välimerta. Me näemme valtaisasti muovia rannikoillamme, ja tämä voi päätyä myös kaloihin. Emme voi jatkaa näin. Päätös lopettaa tämän tyyppisen muovin käyttö otetaan käyttöön vuonna 2021. Tämä on hyvä askel oikeaan suuntaan. Me saamme nyt maailman parhaan lainsäädännön, mutta muutoksen täytyy tapahtua yksilön tasolla. Pienet muutokset, joita suurikaan emme huomaa, voivat olla valtavan tärkeitä. Me emme voi enää hukata aikaa. Meidän täytyy toimia nyt. Kiitos. Ja nyt edustaja Julie Ward. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Uh, thank you. Kiitos puhemies. Jätteiden määrä kasvaa valtavasti maailmanlaajuisesti katsottuna. Euroopassa 3,5 tonnia per henkilö tuotetaan jätettä tai muovia vuodessa mukaan ottaen 400 kiloa per henkilö kotitalousjätettä. Kaikki tilastot osoittavat, että maailmanlaajuisesti tämä kasvu jatkuu ainakin vuoteen 2030 saakka. Euroopassa mitään todellista jätteen ja talouskasvun toisistaan erottamista ei tule tapahtumaan 2040 kertakaita muovituotteet todistavat noin puolta kaikesta meriin päätyvästä muovituotteista tai tuotteista, jotka päätyvät rannoille. 28 jäsenvaltiota Euroopan parlamentissa ovat osoittaneet, että meillä on yksi koti, yksi planeetta, yksi kotiplaneetta. Nuoret ihmiset tämän tietävät, nuoret ovat saaneet tarpeekseen ja nuoret nyt vaativat, että me muutamme asiantilaa. Nyt vetoan, että te kaikki tukisitte nuorten ilmasto mielenosoituksia Fridays for Future-hanketta. Mikäli me kuuntele nuoria, nuoret eivät myöskään valitse meitä jatkossa enää tänne. Kiitos nyt edustaja Flanagan, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia kovasti. Tässä on kyse asiasta, missä Euroopan unionin pitäisi keskittyä. Alue, jossa maat eivät voi yksinään pärjää. Minä kuullut tällä sanottavan, että heitä pois. Ja nyt siihen on puututtava, kun sanotaan heitä pois. Niin monessa tapauksessa ajattelemme, että se on roskiksessa ja sitten roskakuski vie sen ja hävinnyt jonnekin, mutta se ei ole mihinkään hävinnyt. Ja meidän täytyy katsoa ihan jokaista ah, tavaraa, kun käytämme ja aina kysyä itseltämme. Ja kun sen heitän pois, niin mihinkähän se päättyy. Mutta ei meidän pitäisi itseltämme vain kysyä, vaan yritysten, jotka näitä tuottavat, pitäisi myös kysyä itseltään sitä. Ja heidät pitäisi pakottaa kysymään sitä itseltään. Täällä on paljon nuoria ylistettyjä, ja sen osalta mitä he tekevät oikeastaan. Meidän pitäisi ylistää isoäitejämme ja isoisoäitejämme, jotka tiesivät kierrätyksestä aika paljon ja ympäristöstäkin ennen kuin niitä sen edes keksittiin, koska he elivät sitä. Matkittakoon heitä. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Šojdrova, olkaa hyvä, yksi minuutti. Kiitos. Hyvät kollegat, minä tuen kovasti tätä sopimusta, joka on saatu aikaan kolmikantaneuvotteluissa. Olen iloinen siitä, että se sai näin laajaa tukea yli ryhmärajojen. Meidän täytyy suhtautua ympäristöön ystävällisesti ja meidän pitää myöskin säästää luonnonvaroja, sillä ne eivät ole rajattomia. Tietysti aina kun katson mitä ostan, pyrin varmistamaan sen, että ostan tuotteen, joka ei ole kääritty muoviin. Minä toivon ja uskon, että meidän kaikkien täytyy osalta edistää muutosta ja on hyvä, että Euroopan parlamentti ei enää käytä muovipulloja laajalti. Ja tämä Direktiivi merkitsee myös velvoitetta valmistajille, mikä on hyvin tärkeää. Olen ylpeä siitä, että Tsekin tasavalta on maa, jossa ihmiset kierrättävät hyvin paljon. Jo 42 prosenttia on kierrätyksen taso Euroopan unionissa. Se on enemmän Tsekin tasavallassa 62 prosenttia. Ja nyt myöskin yksi minuutti. Seuraava puhuja, edustaja Fario. Siis seuraava puhuja on Sean Kelly, olkaa hyvä. Senhora por este momento. Eh, Kiitoksia puhemies. Olen pahoillani, että en ollut ajoissa paikalla. Arvon varapuheenjohtaja. Nyt tehty ehdotus Järvan paranetin mietintö, jossa käsitellään muovistrategiaa ja muovijätettä, on nyt käsittelyssä. Meillä on todellinen muovijäteongelma on hirveää, että muovia päätyy merin, koska tällä on valtava vaikutus meidän biosfääriimme. Meidän täytyy muuttaa toimintatapojamme ja sitä tapaa, jolla me ylipäänsä käsittelemme muovia. Meidän täytyy varmistaa, että olemme viisaampia muovin käytössä ja kunnioitamme kaikessa luontoa. Minun ehdotukseni, että kiellettäisiin muovituotteita, kevyet muovituotteita ei mennyt lävitse. Tällaistakin muovia päätyy meriin. Sama pätee ilmapalloihin, vaikka ne olisivatkin bioajovia ja ne voitaisiin kompostoida, mutta siitä huolimatta veteen joutuessaan nämä ei, tämän tyyppiset tuotteet eivät hajoa. Jäsenvaltioiden täytyisi ryhtyä lisätoimiin, tehokkaisiin toimiin, jotta päästään tavoitteisiin. Edustaja Storjevski, olkaa hyvä. Yksi minuutti. Już na wstępie zaznaczę, że nie... Kiitos. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että en ole mikään ekoterroristi. Ja totta kai olen sen puolesta, että me kannamme huolta planeetasta. Täytyy kyllä sanoa, että kun täällä teemme työtä, niin hyväkin saada aika, kuten tämä erotus. Mutta ehkä tässä unohtuu kaikkein tärkein. Eli kun me arvioimme jonkin hankkeen arvoa, niin voi olla, että ei meillä ole minkälaista etenemissuunnitelmaa, mitä pitäisi tehdä ja missä järjestyksessä. Tarvittaisiin jonkinlainen marssijärjestys oikealle toiminnalle. Minua huolestuttaa tässä se, että ei ole saanut aikaan kunnon järjestystä. Se ole syntynyt oikeassa järjestyksessä, siksi ei saada tukea hyville käytännöille. Eikä meillä ole myöskään johdonmukaisia lainsäädännöllisiä ratkaisuja, kun jotkut maat ovat ehkä tehokkaampia. Meillä on myös koulutuksessa puutteita ja valitettavasti emme ole myöskään johdonmukaisia silloin, kun on kyse seuraamuksista niille, jotka eniten pilannuttavat ja saastuttavat. Kiitos. Ja nyt Sean Kelly päättää tämän menettelyn. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Olen ollut mukana tässä keskustelussa kalastusvaliokunnassa jonkin aikaa. Olen erittäin iloinen siitä, että että tänään meillä on lausunto tässä miteensä mukana. Kansallisvaliokunnan kannalta on erittäin tärkeää katsoa, mitä muoville tapahtuu, koska hyvin paljon muovista, kuten on sanottu, päätyy meriin kalojen syömäksi. Tämä tappaa kaloja ja saastuttaa niitä. Lisäksi haamu kalastustakin tapahtuu, kalastusvälineitä katoaa meriin. Nyt pitää tehdä hyvin nopeasti ryhtyä nopeasti toimenpiteisiin. Kertakattamuovituotteet, jotka voidaan korvata muilla tuotteilla, niistä täytyy päästä eroon tämä järkevä tapa, mutta ajan mittaan meidän täytyy lähettää teollisuudelle myöskin sellainen viesti, että muovi saastuminen täytyy lopettaa ja hyvin paljon muovista, jota käytetään, pitää kierrättää, kerätä ja käyttää uudelleen. Täytyy tehdä kaikkemme, jotta muovin muovisaastuminen, joka päätyy ympäristöön, saadaan mahdollisimman nopeasti lopetettua. Kiitos ja nyt komission puolesta saamme kuulla varapuheenjohtaja Timmermansia. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos puhemies. Kuunnellessani puheenvuoroja, joita arvon esineet käyttivät, mietin, miten ainutkertaista on, että että mielipiteet tästä esityksestä jaetaan kautta koko poliittisen kirjon muutamaa poikkeusta lukunottamatta pitkälti vasemmalta oikealle. Ja, ja, ja mietin sitä, miten tässä päästiin näin pitkälle näin nopeasti. Ja jos ajattelemme sitä, mitkä oli tilanne kolme neljä vuotta sitten, niin silloin emme ole vielä näin pitkällä. Ja nyt näiden kiitosten jälkeen, joita esitimme esittelijälle ja koko tälle lainsäädäntöjen taholle, on tärkeää myöskin sanoa, että on kiitos myöskin tärkeää antaa niille, jotka loivat tällaisen kirjallisen tunteen koko laajassa yhteiskunnassa, koska se on se, mikä minne meitä eteenpäin. Euroopan yhteiskunnassa vallitsee tunne siitä, että nyt on kiireellisesti tehtävä asialle jotakin. Täällä on puhuttu jo aiemmin asia, muita, jotka ovat ensimmäisenä olet katsomassa, mikä tilanne on teillä on tämmöinen upea sinisen sarja, jossa on puhuttu, joka vaikka sen on paljon mene tiedotusvälineitä, jotka ovat pyrkineet luomaan tiedot, yleistä tietoisuutta on koulutusjärjestelmä, joka luo tässä herkkyyttä asialle. Olette nähneet, mikä on kansalaisjärjestöjen yhteisön voimakautta unionin, joka on luonut myöskin tätä kirjallisuuden tunnetta, myöskin äh, korkeakouluilla ja akateemisilla piirillä on vaikutuksensa siinä, miten pyritään etsimään ratkaisuja. On todellakin merkittävää, miten pitkälle tässä on päästy. Haluan olla kiitollinen kaikille poliittisen kentän ulkopuolella, jotka ovat saaneet aikaan sen, että ollaan tässä. Mutta olen yhtä mitä niin kanssa, joka sanoo, että tämä on vasta alkua. Ajatellen kaikkea niitä onnitteluja, joita täällä olemme esittäneet, meidän pitää mielessä, että meillä on pitkä tie edessämme, kunnes meillä todellakin on kiertotalous. Ja tämä on hyvin tärkeä askel. Tämä on myöskin ainutkertainen siksi, että se ottaa huomioon koko kierron, mitä tulee muoviin. Tämä on asia, joka tunnistaa globaalin tason ja tämä on asia, jota on käsitelty YKssa. Aasian maat ovat pitkälti kiinnostuneet siitä, mitä me teemme, myös Latinalais-Amerikan maat. Joten vaikka meidän osuutemme tästä saastumisesta on melko rajallinen, meidän taloudellisen mallin muutoksellamme on vaikutus maailmanlaajuisesti. Se muuttaa myöskin talouden mallia muualla. Joten älkää antako kenenkään lannistaa teitä sillä, että sanotaan, että Euroopalla on pieni osuus. Meidän taloutemme koko, ja jos me muutamme sitä luomalla kestävämpää taloutta, se tulee vaikuttamaan talouksiin muissa osissa maailmaa. Sillä on jo nyt vaikutusta. Muovisaaste on jotakin, joka nähdään yli rajojen monilla, monissa maissa, monilla alueilla. Haluaisin myöskin lisätä, että jotta olisin hyvin selkeää tässä asiassa, niin tämä tulee vaikuttaa myöskin pakkaamiseen. Muovipakkaukset on laittu mukaan esitykseen. Niiden täytyisi olla kierrätettäviä. Vuoteen 2030 mennessä tämä on mainittu myös. Haluan mennä pitemmälle. Mikromuovit ovat valtava haaste meidän terveydellemme. Ja meidän pitää saada aikaan ehdotuksia niin, että ne poistetaan tuotteista, joissa niitä edes tarvita. Ei tarvita näitä pesuaineissa tai kosmetiikassa. Ja meidän pitää katsoa myöskin sitä, minkälaisia vaihtoehtoja voitaisiin löytää. esimerkiksi renkaat, Joten, jotta ymmärtäisitte, miten minä koen tämän tärkeänä niin tämä ja kiireellisenä, niin meidän on tehtävä jotakin. Olipa seuraavan komission kokoonpano mikä tahansa. Olen luottavainen sen suhteen, että kun tämä on jotakin, mitä, mikä jakaa koko poliittinen kirjo tässä talossa, se on jotakin sellaista, mikä myöskin seuraavassa komission seuraavassa parlamentissa neuvostossa tullaan myöskin näkemään tärkeänä. Kiitos. This is also excellent. Tämä oli myöskin erinomaista, että näemme miten sitoutunut te olette tähän asiaan. Kiitos puheenvuorostanne. Nyt annan puheenvuoron pääesittelijä Riisille. Olkaa hyvä vielä kerran onnittelu tehdystä työstä ja kiitos. Kiitos puhemies. Muutama sana vain todellakin yhdessä. Se on avainsana tässä keskustelussa. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, jotka ovat tukeneet tätä mietintöä. Muutama poikkeusta lukuun ottamatta. Brexit-kollegat lähinnä ehkä olisi valittelevat täällä miettineet jo työpaikkoja, ehkä oman aloitteensa takia. No, se on eri keskustelu se. Mutta tämän päätteeksi haluaisin John Fitzgerald sanoin todeta 63 Washingtonissa, että ihminen loi ongelman, eli me voimme sen ratkaista. Tiedolla ei ole rajoja, mikään ei ole meidän kapasiteettiamme. Todellakin Eurooppa ei ole tärkein syyllinen jätteessä, siksi tässä Timmermans ja tässä lainaa myös sen sijaan meidän täytyy olla tässä kuitenkin veturina ratkaisuja etsittäessä. Tämä on ensimmäinen vaihe ja nyt olemme liikkeellä. Pidän tietä silmällä. Kiitos. Ja näin keskustelu päättyy tänään kello 17. Äänestämme tästä asiasta. Hyvät kollegat, nyt siirrymme seuraavaan aiheeseen, Kysymys on Mihai Tsurkanun mietinnöstä CE-merkityt lannoitevalmisteet. Aloitammekin puheenvuorolla, jonka esittelijä saa neljä minuuttia. Olkaa hyvä, edustaja Tsurkanu. Mulțumesc, doamnă președintă. Dragi colegi, dragi raportori din... Kiitoksia paljon puhemies, arvon kollegat, arvon varjoesittelijät, lausunnonlaatijat. Uskon, että olemme tehneet erinomaista työtä Yhdessä me olemme onnistuneet saattamaan tämän asian käsittelyn päätöksen vielä tällä parlamentin toimikaudella. Minun työni, teidän työnne ja maanviljelijöiden työ, ja eri alan järjestäjien ja tuottajien ja lannoitevalmistajien osuus on ollut tässä merkittävä. Kaikki ovat myötävaikuttaneet tämän mietinnön laatimiseen. Mietinnön täytyy olla johdonmukainen ja saada kaikki mukaan. Olemme taistelleet kaksi vuotta sen puolesta, että ajatuksemme joilla pyrimme suojelemaan tuottajia, viljelijöitä ja teollisuuttamme on saatu toteutettua ja tänään voimme nauttia työmme hedelmiä. Te näette nyt tulokset ja nyt odotan, että saan teiltä luottamuslauseen. Olemme tehneet intensiivisesti työtä kolmella puheenjohtajakaudella Viron kanssa, Bulgarian kanssa ja Bulgarian kaudella melkein saatiinkin jo tämän päätökseen ja nyt saamme tämän hiottua loppuun neljännessä trilogissa Itä, Itävallan puheenjohtajakaudella pystymme osoittamaan, että pystymme tekemään kompromisseja ja konsensuksen voidaan päästä. Nyt olisi käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää Itävaltaa puheenjohtajamaana. Hyvin monia intensiivisiä ja tunnepitoisiakin keskusteluita, erittäin tiukkoja keskusteluita käytiin. Asian käsittelyt ollenkaan helppoa, ei niin pidä kuvitella. Haluan kiittää teitä kaikkia. Sitten kun tämä mietintö saatiin kasaan, se kun se astuu voimaan, kaikki maatalousalan toimijat ja kuluttajat tulevat siitä hyötymään, koska uusi asetus, joka korvaa entisen vanhan asetuksen, avaa sisämarkkinat kaiken tyyppisille lannoitteille. Kyse on osa, kyseessä on osa kiertotalouspaketista. Tämä avaa sisämarkkinoita niin, että kaiken tyyppiset lannoitteet pääsevät markkinoille. Samalla harmonisoidaan tiettyjen haitallisten aineiden raja-arvoja. Tällä hetkellä puolet lannoitteista, jotka ovat Euroopan markkinoilla, eivät ole lainsäädännön piirissä, vaan 5 prosenttia orgaanisista tuotteista kierretään ja käytetään lannoitteina. Tämä asetus pyrkii siihen, että tämä prosenttiluku saadaan 30 Tänä päivänä Euroopan unioni tuo yli 6 miljardia tonnia fosfaattia vuodessa. Hyvin suuri osa fosforista voitaisiin kerätä talteen tuhkasta, joita syntyy eläinperäisistä sivutuotteista, kadmium ja muut haitalliset aineet ja pitäisi saada pois esimerkiksi fosfaattipitoisista lannoitteista kadmion taso asetetaan 60 mg per kilo sitten, kun asetus tulee voimaan kolmen vuoden kuluttua sen jälkeen, kun se on hyväksytty. Joten yhteenvetona voisin todeta, että Euroopan kuluttajat saavat terveisempää ruokaa ja viljelijät saavat mahdollisuuden valita suuremmasta joukosta lannoitteita, jotka ovat turvallisia. He voivat käyttää myöskin orgaanisia lannoitteita, jotka ovat vapaasti kiertää Euroopan markkinoilla. Mitä kierrätettyyn materiaaliin tulee, siitäkin voidaan valmistaa lannoitteita. Tähän kannustetaan ja teollisuudella on suurempi raaka-aineiden tarjoaja määrä. Mitä monopolia ei sitten enää ole, eikä voida keinotekoisesti nostaa hintoja. Tämä tulee pelastamaan tuhansia, miljoonia työpaikkoja. Haluaisin tehdä erään selvennyksen. Jäsenvaltiot pystyvät jatkossakin asettamaan kansallisia standardeja lannoitekauppaa varten ja edelleenkin on mahdollista noudattaa vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta silloin, kun on kyse markkinoista. Uskon niin ikään, että kannustimia pitäisi keksiä, jotta voitaisiin edistää innovatiivisten lannoitteiden keksimistä, joissa ei olisi kadmiumia. Tämä myötä vaikuttaisi siihen, että rahoituspuolikin, saa, ja rahoituspuolikin pitäisi saada kuntoon innovaatiota varten. Haluan kiittää kaikki yhteistyöstä. Nyt edustaja Gardini ympäristövaliokunnan puolesta. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluan esittää tyytyväisyyteni siihen, että kun meillä oli kiire ja kuitenkin käytimme koko ajan, minkä saimme ja saimme hyvän tuloksen kaikesta huolimatta. Tämä on varmasti esimerkki siitä, miten kärsivällisyys tuo hyviä tuloksia. Se on paras neuvonantaja, koska me aika paljon tärkeitä asioita. Me olemme sisämarkkinat avanneet PK-yrityksille muun muassa. Aikaisemmin olivat poissa sisämarkkinoilla oli orgaaniset tuotteet, kivenäispohjaiset tuonneet ja tuotteet niin edelleen. Ja se onnistui myös niin, että huomioidaan ympäristökin, niin että asetetaan tietyt rajat, kadmiulle varsinkin, vaikka se vaikka olikin, ja aikaisemmin ei ollut tällaista, sitä tähdentäisin, sitä ei ollut aikaisemmin. Ja, ja, ja nyt raja-arvot ovat alhaisempia maailmassa. Se muut ovat kaksinkertaiset 60 milligrammaa täällä kuin muualla 120. Kiitos kärsivällisyydestä sitoutumisesta ja Eik Huttiselle, jota kerran kiitän kovasti ja uskon, että saimme erinomaista työtä tehtyä italialaisena, varsinkin kannan huolta italialaisista pk-yrityksistä, jotka ovat erinomaisia osaamiseltaan ja ovat tavallaan kiertotalouden esitaistelijoita olleet. Toivottavasti komissiossakin se huomioidaan. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Edustaja Gardini seuraavaksi. Alkivaliokunnan puolesta ja edustaja Häytämä. Dank u wel, voorzitter. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Minä olen työskennellyt tämän uuden lainsäädännön parissa. Tätä kautta saadaan lisää valikoimaa. Ja myös maanviljelijät voivat tätä kautta saada lisää valinnanvaraa. Ja samanaikaisesti tässä on myös tietysti viennin ja tuonnin kautta tulossa muutoksia. Mitä keinotekoisiin lannoitteisiin tulee, meillä on hyvin suuri teollisuus Euroopan unionissa. Ja lisäksi minä olen sitä mieltä, että nämä orgaaniset tuotteet ovat erittäin tärkeitä maankäytön kannalle. Tätä kautta e, saamme terveempää maankäyttöä. Tätä kautta myös vesistöt e, pysyvät puhtaampana. Tämä on toki myös erittäin tärkeä e, eläinten näkökulmasta. Ja ravinteet eivät myöskään huuhtoudu vesistöihin. Maanviljelijät ovat tienneet tämän jo hyvin kauan ja olen erittäin tyytyväinen, että Euroopan parlamenttikin on tämän ymmärtänyt. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Sitten Timmermans, varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam President. Kiitoksia oikein paljon, puhemies. Kuulin, että hoitamme sanoi, että hän on tehnyt oikein paljon töitä tässä ja Kadin sanoi, että hän on tehnyt hyvin johdonmukaista työtä, mutta tulokset ovat tässä nähtävissä. Tämä on erinomainen tulos, kun pyritään parantamaan sääntelyä lannoitteiden osalta. Haluaisin kiittää tuo Kanoa, Kadinia, Hautemaa, myöskin sekä varjoesittelijöitä myöskin erinomaisesta työstä tämän asian parissa. Tämä asetus vaikuttaa kiertotalouden periaatteisiin, mitä eh, tulee näihin organisiin materiaaleisiin. Ja tämä kattaa lannoitteet myöskin eh, kivennäispohjaiset sellaiset. Ja tässä on uusi puitteisto ja tämä yksinkertaistaa nykyistä puitteistoa, mitä tulee organisiin lannoitteisiin. Tämä on erinomainen askel yhtenäismarkkinoiden avaamiselle uusille innovatiivisille tuotteille ja organiselle jätteelle. Ja tietysti nämä tuotteet pitää tuottaa sillä lailla, että täällä on hyvin tiukat vaatimukset, jotta tämä vaikuttaa hyvin terveyteen ja ympäristöön. Eli hyvä, että tässä otettiin myös esille pk-yritysten asema ja se, sitähän me haluamme parantaa myöskin. Orgaaniset lannoitteet ovat edustavat puolta lannoitteista eu markkinoilla ja ne tekevät luovat työpaikkoja ja mahdollisuuksia ja teidän äänestyksenne tänä tuo nämä tuotteet Euroopan unionille ja niin, yhtenäismarkkinoille. Samanaikaisesti tämä asetus kuitenkin antaa suojelaisekeita, jolla suojellaan ympäristöä. Sillä on raja-arvot tietylle aineille, esimerkiksi kadmiumille, ja on hyvä, että meillä on yhteiset raja-arvot kadmiumin osalta. Neljä vuotta sen jälkeen, kun tätä on, tätä on ollut, tämä on ollut voimassa, niin katsotaan, että mitä tapahtuu. Me teemme askeleen oikeaan suuntaan. Tässä on hyvä tasapaino. Tässä otetaan huomioon kaikki edut ja toivomme, että tästä tulee win-win-win-win voitto eh, EUn teollisuudelle alalle ja saadaan innovatiivisia tuotteita ja kilpailukykyisiä raaka-aineita. Win myöskin voitto äh, viljelijöille, jotka voivat käyttää omia raaka-aineitaan ja käyttäjitä lannoitteina, jotka ovat paljon paremmassa tilanteessa, äh, jotta voivat suojella maaperäänsä myrkyiltä. Ja myöskin voitto EUn kansalaisten terveydelle ja tämä vähentää riskiä vesien ja maaperän saastumiselle. Ja tässä on pyritty prosessoidulla lannalla korvaamaan epäorgaaniset lannoitteet. Tämä on erittäin tärkeää kiertotalouden periaatteiden osalta ja myöskin talouden, maatalouden tuotannon osalta. Samanaikaisesti komissio pyrkii takaamaan sen, että saamme integroidun äh, näistä aineiden äh, hallinnoinnin niin sellaisten aineiden, jotka voivat vaikuttaa ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Ja halutaan, että ravinteita käytetään tehokkaammin maataloudessa ja myöskin ympäristön kannalta. Ja siksi yhteinen tutkimuskeskus on aloittanut komission kanssa 2017 vuonna tutkimuksen. Sillä pyritään löytämään sellaiset tilanteet, jolla tällaiset kemikaaliset lannoitteet eivät aiheuta ylimääräisiä ympäristöriskejä. Tämä työ on jatkuvaa ja tutkimusraportti esitetään 2019 vuoden loppuun mennessä. Mitä tulee lannoitteisiin, niiden asettamiseen markkinoille, ne, niihin ei vaikuta tämä lannoitevalmisteasetus ja se kuitenkin ne ovat lisä, lisä joka tehokkaasti vaikuttaa kiertotalouteen. Ihan lopuksi haluan vielä sanoa, että tuen täysesti näitä kompromisseja, joka on löydetty. Me luotamme teihin tänä päivänä, jotta saadaan kunnollinen kiertotalous eh, teollisuuden alle Euroopan unionille ja että nämä tuotteet ovat turvallisia meidän turvalli- terveydellemme ja viljelijöille. Tämä on konkreettinen askel myöskin YK on kestävän kehityksen tavoitteiden eh, noudattamiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia. Ensiksi haluaisin antaa Bokovicille EPP eh, e puolesta puheenvuoron. Kiitos. Minä olen myös tyytyväinen siihen, että kolmivuotisten neuvottelujen jälkeen olemme saattaneet tämän menettelyn päätökseen. Meillä on ollut sääntöjä, jotka ovat käsittäneet mineraalilannoitteita ja nyt olemme saaneet uusia sääntöjä, mitä orgaanisiin lannoitteisiin tulee. Tämä on erittäin tärkeää myös kiertotalouden kannalta. Tärkeää, että ravinteita ei heitetä pois. On täysin absurdia, että kompostia on käytetty ikään kuin jätteenä ja että sitä ei ole käytetty lannoitteena tähän mennessä. Mutta me tarvitsemme tämän asetuksen, jossa on asetettu sovittu ja määritelty uudet säännöt, jonka avulla me voimme välttää sen, että näillä lannoitteilla on kielteisiä vaikutuksia ympäristöön. Me olemme saaneet aikaiseksi myös kompromissin kadmiumiin liittyen, ja tämä on erittäin kunnianhimoinen maailmanlaajuisesti. Minä tuen myös kohtaa, jossa puhutaan innovaatiosta ja pk-yrityksestä koska ne on jätetty tähän asti markkinoiden ulkopuolelle. Tämän asetuksen avulla myös tämä otetaan huomioon. Eli me olemme ottaneet selvästi askeleen eteenpäin äh, ympäristölle ja maanviljelijöille. Siksi minä tuen tätä. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Sitten Tarabella, olkaa hyvä puhemies, komission puheenjohtaja. On selvää, että lannoitteet ovat äärimmäisen tärkeä elintarviketuotannolle, maanviljelylle ja niihin liittyy myöskin ongelmia. Nyt on saatava aikaiseksi tilanne, jossa äh, kestävä maantalous ja ympäristöpolitiikka äh, pystyy käyttämään hyväkseen äh, tätä uutta säädöstä, joka koskee kiertotalouden puitteissa lannoitteita. Kyse on siis sekä me perinteisistä että myöskin uuden tyyppisistä lannoitteita. Kestävän ja turvallisen elintarviketuotannon tavoite on selvä ja me pyrimme nyt siihen, että koko Euroopassa maanviljelijöille on saatavana organisia lannoitteita. Tällä tavoin rohkaistaan innovoivia toimintamalleja myöskin maatalouden piirissä. Tämä on hyvä asia myöskin eurooppalaisen kiertotalouden tässä vaiheessa. Erityisesti mietin kadmiumin osalta saatua ratkaisua. Kolmikantaneuvotteluissa tavoitteet olivat varsin pitkälle asetetut ja korkealle asetetut nyt Euroopan parlamentissa pyritään edistämään asiaa, joska neuvoston piirissä asia ei pystytty sopimaan 20 milligramman osalta. Toivon, että tämä sopu nyt hyväksytään. Se on äärimmäisen tärkeä ajatelle myöskin tilannetta, jossa edelleenkin yksittäiset jäsenmaat noudattavat eri arvoisia kadmiumin rajoja. Haluan esittää kiitokset esittelijöille ja myöskin varjoesittelijöille kaikille, jotka tämä asiakirja käsittely osallistuvat. Kiitoksia oikein paljon. Sitten Hock. Yksi minuutti E, pani przewodnicząca! najpierw były drastyczne limity. kiitos rouva puhemies aluksi oli erittäin tiukkoja raja-arvoja, mitä fosfaattilannoitteisiin tuli, ja tämä vaikutti Puolan lannoiteteollisuuteen. Meillä on Euroopan toiseksi suurin tuottaja. Tässä pelattiin suurilla panoksilla 25 miljardia euroa. Sen arvoinen on lannoiteteollisuus Euroopassa. Ja 20 milligrammaa per kilo ja tarkastuslauseke. Tämä on nyt hyvä kompromissilauseke ei ole mitään empiirisiä todisteita näille raja-arvoille. Meidän täytyy miettiä, että fosfaattilannoitteet ovat erittäin tar- äh, kalliita. Puolassa kadmiumin taso maaperässä on erittäin alhainen. Ja lisäksi se ehdotus, että orgaaniset ähm, lannoitteet sekoitettaisiin äh, teollisiin. Tämä on erittäin äh, vaarallinen ehdotus. Tässä saattaa äh, maaperä saastua. Tässä voitaisiin investoida uusiin teknologioihin mielemmin. Vaikka kadmium on vaaraksi, niin kuitenkin tulen puolustamaan tätä kompromissia. Kiitoksia oikein paljon. Sitten Elsi Katainen Aldesta

Kiitoksia oikein paljon. Sitten edustaja Häusling, yksi minuutti 30 sekuntia. Kiitos, hyvät kollegat. Minun tässä täytyy hieman nyt laimentaa viiniä vedellä. No, meillä on nyt kadmium-raja-arvo 60 milligrammaa. Jos nyt pohditaan, mistä me lähdimme liikkeelle parlamentille, niin me haluamme 40 ja sitten 20 mutta sitten neuvostossa syntyi ongelmia ja tämä liittyy tietysti myös taloudellisiin intressiin ja siksi meillä on heikko kompromissi, jossa 60 milligrammaa on raja-arvo. Tämä ei voi olla tyydyttävä, koska kun puhumme lannoitteista, niin ne tulevat ensin maanperään ja sitten ne siirtyvät elintarvikkeisiin ja siksi tämä kompromissi ei voi tyydyttää meitä ja olemme tyytyväisiä, että komission täytyy tarkastaa tämä muutaman vuoden kuluttua ja että meillä sitten ehkä mahdollisesti on kunnianhimoisempia tavoitteita. Mutta me hyväksymme tämän kuitenkin, koska olemme keskustelleet jo 30 vuotta tästä asiasta ja nyt vihdoinkin meillä on jonkinlainen tulos käsissä ja se on jo jonkinlainen tulos ja meillä on raja-arvo. Mutta meidän täytyy kuitenkin olla selvillä siitä, että neuvoston suhtautuminen oli kaikkea muuta kuin hyvä asia. Ja siksi on nyt neuvoston syytä, että meillä ei ole kunnianhimoisempia tuloksia. Ja IMKON ja ENVin yhteistyökään nyt ei ollut äh, aina välttämättä kovin yksinkertaista. Kolme vuotta olemme keskustelleet ja saatamme tämän työn nyt päätökseen, mutta haluaisin kuitenkin painottaa, että tämä voi olla vasta ensimmäinen askel, koska meidän täytyy päästä tähän 20 millin raja-arvoon. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Sitten edustaja Ek, GUE, Kiitos, rouva puhemies. Kysyntä terveille elintarvikkeille kasvaa jatkuvasti ja sillä on hyvä syy, koska eh, ihmiset pelkäävät, että he saavat kadmiumia esimerkiksi elintarvikkeista. Kadmium voi johtaa jopa kuolemaan. Ja tämän hetkellä kadmumia on maaperässä enemmän kuin mitä ihminen voi kestää. Kaikki, mikä menee yli 20 milligramman yli per kilo, on arvo, joka täytyy kieltää. EFSAn suositus, jossa puhutaan fosfaattilannoitteista, niin ne täytyy ottaa huomioon. Kaikki nämä tiedot eivät ole estäneet sitä, että jotkut täällä talossa – ovat kuunnelleet lobbareita, kemian teollisuuden lobbareita. Me emme nyt käyttäneet tilannetta hyväksi. Olisimme voineet tehdä enemmän kuluttajan turvallisuuden edistämiseksi, terveyden edistämiseksi. Minä en ole tyytyväinen tähän mietintään. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon sitten edustaja Trotsinski, ENF. Minuutti. 50 prosenttia tällä hetkellä markkinoilla olevista lannoitteista ei pääse tällä hetkellä sisämarkkinoiden piiriin. Tämä aiheuttaa vääristynyttä kilpailua ja se on myöskin osoitus siitä, että lupauksia ei ole pidetty eurooppalaisten maanviljelijöiden suuntaan. Sama koskee siis organisia ja mineraalilannoitteita. Kiertotalouden piirissä on kuitenkin pystytty ratkaisemaan monia ongelmallisia ja poliittisia kysymyksiä. Nyt on varmaankin ollut ongelmia myöskin terveen järjen käytössä, kun on pyritty löytämään sopivat ratkaisut ja joiden myötä, myöten oltaisiin myöskin pystytty innovoivasti käyttämään organisia lannoitteita. Kiitoksia edustaja. Teillä on sininen kortti. Kysymys edustaja Agnilta. Hyväksyttekö sen? parančujem. Yes. Would my colleague agree that where... Olisiko kollega samaa mieltä sitä, että kun kadmiumia löytyy pienissä määrissä, niin se on turvallista, mutta sitten jotta se tyydyttäisi EUn lainsäädäntöä, niin siitä tulee hyvin vaarallinen aine ilman mitään helppoa ratkaisua. Kiitos arvoisa te olette aivan oikeassa. Äh, kun Euroopan unioni äh, käynnistää hankkeita, niin usein <laughs> se on myrkkyä. No niin, tässä äh, tapauksessa, niin kuin monissa muissakin tapauksissa, muutoin aivan oikein kaikki tämä uuden lainsäädännön vaikutukset <clears throat> eivät välttämättä ole myönteisiä yrityksille ja toivon, että tämä tullaan ratkaisemaan myöhemmin. Sepä Rosati urkövetkäsik parancsoja. Kiitoksia oikein paljon. Sitten Rosati, olkaa hyvä. Kiitos. Asetuksen tavoitteena on, että sisämarkkinat avataan uusille tuotteille myös organisille lannoitteille. Minä toivotan tämän ehdotuksen tervetulleeksi. me vastustimme näitä kadmiumrajoja, koska olimme huolissamme kilpailukykyistä. Kun puhutaan 60 milligrammasta, minä haluaisin kiittää tässä myös esittelijä. Nämä ovat vielä rajoittavia raja-arvoja, jotka nostavat tuotantokustannuksia. Tässä ei ole kysymys ainoastaan raskasmetalleista, vaan myös muista teknisistä vaatimuksista. Ja tällä tulee olemaan vakavia seurauksia kilpailukyvylle tällä teollisuuden haaralla, myös elintarviketeollisuudelle. On edelleen epäselvää, mitä orgaanisten äh, lannoitteiden, äh, lannoitteisiin ja puolituotteisiin tulee. Tässä ei voida puhua tehokkuudesta, mutta kuitenkin äh, kustannukset saattavat nousta. Puola tuottaa hyvin paljon lannoitteita ja se käyttää niitä myös hyvin paljon. Ja me haluaisimme, että markkinoita äh, säännellään. Me emme kuitenkaan halua rajoittaa tämän alan kilpailukykyä. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Sitten seuraavana edustaja äh, Agila Karsia sosialistipuolueesta. Buenas tardes, señora Hyvää iltapäivää, puheenjohtaja. Kiitokset. Haluan ottaa osaa tähän kysymykseen ja tähän asiaan muutaman kommentein. Kyse on kiertotalouteen liittyvä asetus ja se tulee astumaan voimaan 20 vuotta sen jälkeen, kun tämänhetkinen voimassa oleva asetus hyväksyttiin. Tämä on siis äärimmäisen tarpeellinen uutuus. Lannoitteita tarvitaan, ne ovat tärkeitä maanviljelijöille ja maatalouden piirissä yrittäjille, mutta niillä voi myöskin olla äh, kielteisiä vaikutuksia ympäristölle ja äh, kansanterveydelle. Olen äh, todella on iloinen siitä, että myöskin orgaaniset lannoitteet sisällyttiin tähän asetukseen ja sen piiriin. Mutta meidän on kuitenkin jatkossakin tärkeää äh, kehittää itseämme, äh, pyrkiä innovatiivisiin ratkaisuihin ja ottaa kuitenkin äh, samanaikaisesti nitraattidirektiivi huomioon. Ja vielä aivan lopuksi haluaisin todeta sen, että itse Puolan kadmium-sopua kanta oli tasapainoinen 60 milligrammia esitettiin raja-arvoksi ja se, jos sitä vähennetään, niin joka tapauksessa se on parempi kuin tämänhetkinen tilanne. Kiitoksia oikein paljon. Sitten edustaja De Castro, yksi minuutti. Presidente. Puhemies, komissaari, arvoisat kollegat, laadukkaat lannoitteet ovat ja tulevat aina olemaan äärimmäisen tärkeitä tuottelijalle maantaloudelle ja samanaikaisesti eh, ne ovat eh, tärkeitä eh, myöskin tulevaisuuden haasteille, kun elintarvikkeista pyritään tekemään vähemmän saastuttavia. Haluan esittää kiitokset Martta Ravelalle ja myöskin muille siitä, miten tiukkaan eurooppalaista lainsäädäntöä lannoitealalla on nyt pystytty parantamaan. Tarkoituksena on parantaa myöskin äh, tieteellistä tutkimusta ja vähentää äh, kielteisiä vaikutuksia. Tämä on tärkeää ei pelkästään maanviljelijöille, vaan myöskin Euroopan unionin kansalaisille. Olemme pystyneet neuvottelemaan asiat kestävän kehityksen hengessä ja pystymme varmastikin saamaan aikaiseksi innovatiivisia ja äh, kestäviä tuotteita kiertotalouden mallin mukaisesti. Kiitoksia oikein paljon. Sitten menettely ilman puhujalistaa. Kaksi puhujaa. Jesse Pieri ja Mihail Soitrova. hartelijk dank. Kiitos rouva puhemies. Paljon on saavutettu, mutta ähm, kuitenkin kiertotaloudessa on menetetty mahdollisuuksia. Ja tässä tekstissä ei sanota mitään niistä vaatimuksista, joita parlamentti on esitetty. Tässä on ainoastaan komission suullinen esitys. Voiko herra Timmermans vahvistaa sen, että mitä, mitä mineraaleihin tulee, niin niitä voidaan, ne voidaan ottaa myös huomioon tässä yhteydessä. Ja, ja haluaisin vielä tässä kääntyä myös ministereiden puoleen Hollannissa, Saksassa, jotta saadaan mm, tämä nyt nitraattidirektiivin ulkopuolelle. Ja todellakin pyytäisin, että tätä vielä työstetään. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Seuraavaksi Mihail Shire, yksi minuutti poděkovat eh, zpravodaji za dosažený kompromis. Kiitoksia puhemies, kiitoksia esittelijälle näistä kompromisseista, joita saavutimme. Vaikuttaa siltä, että sekä viljelijät että muut kiinnostuneet osapuolet saavat nyt turvalliset olosuhteet ja on hyvä, että saamme paremmat standardit ja paremman alhaisemmat kadmiumtasot myöskin Tämä on todellakin parannus elintarviketurvallisuuteen ja myöskin ympäristöön sekä maaperään. Me puhumme paljon saastumisesta ja pohjavesien saastumisesta erityisesti lannoitteiden kemia- kemiallisten aineiden vuoksi. Ja tästä puhutaan myöskin Tästä puhutaan paljon ja tämän lainsäädännön pitäisi auttaa tämän ongelman ratkaisemiseksi, koska ei enää ole tarvetta rekisteröidä joka ikistä aineosaa kaikkien lainsäädäntöjen osalta ja siksi tämä on hyvin tasapuolinen ja tuen tätä. Kiitoksia oikein paljon sitten komission puolesta. Kaksi minuuttia edu Timmermansille. Um, Kiitos rouva puhemies. Minulla esitettiin yksi kysymys ja vastaankin siihen suorasti Tämä tutkimus tulee valmistumaan vuoden loppuun mennessä, eli ei tässä kovin paljon aikaa kulu ennen kuin saatte nämä tiedot. Ja mitä tutkimuksen laajuuteen tulee, niin meillä on varmasti tarpeeksi takeita siitä, että tässä, tässä kuljetaan siihen suuntaan, kun tekin oletatte. Eli seurataan tilannetta ja katsotaan sitten, kun tutkimus on valmistunut. Ja lisäksi minä haluaisin sanoa, Tämä on hyväksi maanviljelijöille, tämä on hyväksi PK-yrityksille, tämä on hyväksi ympäristölle ja ennen kaikkea tämä on hyväksi meidän terveydellemme. Ja tämä on valtava askel eteenpäin ja me seuraamme tilanne, tilannetta ja otamme seuraavia askeleita seuraavina vuosina, mutta äänestys vie meitä jo eteenpäin. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon varapuheenjohtaja teidän työstä ja teidän tiiminne työstä. Ja tämä keskustelu päätetään. Nyt Turkanu esittelijä saa käyttää kaksi minuuttia vielä lopuksi. Kiitoksia ja onnittelut. Kiitoksia puhemies. Hyvä varapuheenjohtaja Timmermans. Ihan aluksi haluaisin kiittää kaikkia kollegoja niin Kiitoksia siitä, mitä ne ovat sanoneet tänään. Ja Magdalena Cesak esimerkiksi, viittaisin heihin Ivaskovicin myöskin, edustaja Taskinski, Kalas, Darant, Mastalka, Vitaman ja myöskin edustaja Gardini. Näiden kaikkien kanssa meillä oli erinomaista yhteistyötä tämän asian parissa. Ja se, mitä kollegat sanoivat, me näemme siitä, että toimielinten väliset keskustelut olivat oikein hyviä, tasapainoisia ja voin vain pyytää, että äänestäisitte tämän mietinnön puolesta. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon kollegat ja onnittelut vielä kerran esittelijälle. No niin, nyt saimme tämän asian päätökseen ja ryhdymme seuraavaksi äänestykseen.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 siitä, että miten äänestys on, kuinka pätevä äänestys juuri 8, 2018 eh, copyright yksittäismarkkina, yhtenäismarkkina eh, mietinnössä, koska äänestyksen aikana oli esitetty pyyntö 312 olivat sen puolesta. Ja sitten kun katsottiin tätä myöhemmin, niin 13 edustajaa halusivatkin äänestää erillisen äänestyksen puolesta tarkistuksen osalta. Eli varapuhemies, haluaisin pyytää, että parlamentin, puhe, tai parlamentin puhemieheltä myöskin, että voisimmeko äänestää tästä uudelleen huomenna. Haluaisin, että näin tehtäisiin, koska oli aivan selvää, että täällä oli sellaisia edustajia, jotka muuttivat mielensä ja heitä sitten johdettiin harhaan äänestyksen aikana. Arvoisa kollega, kiitän teitä huomiostanne, mutta valitettavasti eh, työjärjestyksen mukaan äänestyskorjaukset eivät muuta itse äänestyksen tulosta. Ne eh, jotka, ne korjaukset, joita tehdään välittömästi äänestyksen jälkeen, ovat mahdollisia ja ne myöskin julkaistaan, mutta ne eivät kuitenkaan muuta lopullista äänestystulosta. Meidän työjärjestyksemme toteaa näin. Tulen kuitenkin välittämään huomautuksenne puhemiehelle, mutta valitettavasti asia on harvinaisen selvä. Jos muita työllisyyspuheenvuoroja ei haluta esittää, käynnistämme saman tien äänestykset. Ensimmäisenä Winternen Syntornin mietintö ehdotuksesta. Ah, onko teillä työjärjestyspuheenvuoro? No. Relazione... Niin, sanoin siis Winter Swinburnin mietintö keskus vastapuolten elvytys ja kriisinratkaisukehitys mietintöehdotuksesta. Ah, ja annan puheenvuoron nyt esittelijälle Swinburnelle. Kiitos puhemies. Aivan lyhyesti varjoesittelijät ja minä ja toinen esittelijä haluamme äänestää tästä tänään uudestaan, koska toimielinten väliset neuvottelut eivät edes vielä ole alkaneet. Olemme suor- huolissamme siitä, että neuvosto ei priorisoi tätä teknistä asiakirjaa, joka on erittäin tärkeää tulevan talousvakauden suhteen. Tämän asetuksen avulla haluttiin välttää välttää tiettyjä riskejä. Me halusimme myös ottaa huomioon tässä aivan ääriskenaarioita.